henki välittyisi eteenpäin. Minä tosiaan haluan vielä kertaalleen lopuksi kiittää kaikkia niitä, jotka auttoivat minua tässä työssä. Kiitoksia kollega Jadot. Sitten kollega Desir, neljä minuuttia. Monsieur le Président, euh, monsieur... Kiitokset puheenjohtaja, hyvät